chers collègues, la, la séance est reprise. Hyvät kollegat, jatkamme kokousta. Haluaisin aivan aluksi pahoitella sitä, etten päässyt paikalle tänä aamuna. Ja tämän lisäksi joudun poistumaan puoli viidestä eteenpäin, koska osallistun ryhmien puheenjohtajakokoukseen käsittelemme monivuotuista rahoituskehystä. Kiittäisin nyt Jos Lionia, varapuheenjohtajaa Jutta Haugia. He huolehtivat puheenjohtajan tehtävistä. Haluaisin kiittää Jan Mulderia ja tervehtiä Varningin yliopiston vierailijaryhmää, jonka Jaan on kutsunut paikalle – hän on tämän yliopiston kunniakkaimpia alumneja. Toivotamme teidät tervetulleeksi. On aina rauhoittavaa meille nähdä, että Euroopan kansalaisia kiinnostaa parlamentissa tapahtuva ja niin paljon kiinnostaa, että he haluavat suorastaan tulla tänne paikan päälle Brysseliin. Ja sanoitte, että on päiviä, jolloin ette pääse tänne luoksemme. Ja joskus, jos haluatte, voitte suorana lähetyksenä internetin välityksellä seurata näitä budjettivaliokunnan kokouksia ja työtä. Tämä on erittäin miellyttävää yleisesti ottaen. Vous avez vu Hyvät kollegat, olette nähneet tämän esityslistan. Huomioita ei ole. Aloitamme äänestykset kello puoli viisi, joten pyydän, että olette äänestyskorttienne kanssa paikalla kello puoli viisi, niin että nämä tämän päivän tärkeät äänestykset voisivat sujua mahdollisimman hyvin. Olette tässä Comi News-lehtisessä jo nähneetkin puheenjohtajan ilmoitukset. Koordinaattoreiden kokouksessa 12. päivä maaliskuuta Derek Vaughan kollegamme päätettiin nimittäin esittelijäksi lausunto luonnokseen koskien budjettirajoituksia, joita paikallisviranomaisilla on liittyen rakennerahastojen vastaanottoon. Tässä aluekehitysvaliokunta on vastuuvaliokuntana ja Derek Huon on siellä esittelijä näytänyt on loogista, että hän toimisi tämän lausunnon esittelijänä myöskin. Sitten koskien tätä valtuuskuntaa, joka lähettämme Serbian ja Montenegroon, valtuuskunnan jäsenet ovat valinneet Salvador da Garigan toimimaan johtajanaan. Kirjaamme tämän ylös ja tässä onnittelemme Salvadoria. Hän on hyvin vaatimaton halusi tulla salin vasta näiden onnittelujen jälkeen. Tänä aamuna te käsittelitte julkisessa kuulemisessa itäisen kumppanuuden rahoitusta, joten en palaa tähän kysymykseen ja ehdotan nyt, että siirtyisimme välittömästi esityslistan kohtaan seitsemän. Kyseessä ovat valtuudet kolmikantaneuvotteluja varten vuoden 2014 talousarvioksi. Ann Jensen esittelijä. Voisitteko esitellä eilisen kolmikantaneuvottelun tapahtumia? Olkaa hyvä. Mi- Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli ensimmäinen kokous ja tekin olitte paikalla. Tämän koski siis talousarviota 2014 ja oli, kyse oli toimielinten välisistä, välisistä neuvotteluista. Ja tietysti me otimme mukanamme myös ohjesääntömme, joista äänestettiin viime viikolla Strasbourgissa. Varmasti muistatte, että nämä ohjesäännöt sanoivat toisaalta, että komis- haluamme, että komissio ehdottaa omaa ehdotustaan monivuotisista rahoituskehyksistään ja ehdottaa oikeusperustaa niin kauan, kun meillä ei ole toimielintäverosta sopimusta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tätä siis käsiteltiin toimielinten välisessä kokouksessa. Ja sitten toiseksi ohjesäännössä määrättiin maksuista, joita emme halua siirrettävän vuodelta 2013 ja 2012 vuodelle 2014. Tietysti vaikka saamme tällaisen suuren lisätalousarvion, joka, joka menee vuoden 2013 liikkumavaran maksimiin vuoden 2012 maksujen maksamiseksi, niin silti maksuja siirretään, koska budjetti on liian pieni. Eli ongelmia tulee. Me olemme puhuneet tästä neuvostolle ja komissiolle. Ja tietysti me painotimme myös, että vuoden 2014 talousarvion otsikko on kasvu ja nuorisotyyttömyyden torjuminen. Nämä ovat niitä poliittisia aiheita, joita pitää painottaa. Viimeiseksi, no mehän kolmessa toimielimessä puhumme samaa kieltä ja kyse tietysti loppujen lopuksi on siitä, miten asiat sanotaan, nimittäin maksujen suhteen. Voimme palata tähän vielä, ja Lavialla on varmasti tästä myös kantansa. Erityisesti komissio oli hyvin epäselvä siitä, miten se aikoo tulkita asioita, joten en kyllä ainakaan saanut selkeää näkemystä tai kuvaa siitä, mitä tapahtuu. Ja sitten kysymys siitä, mitä perustaa komissio käyttää ehdotuksessaan. No siihenkään komissio ei vastannut selvästi, mutta komissiosta sanottiin, että talousarvioehdotus tehtäisiin 16. toukokuuta tai 30. toukokuuta toukokuun loppu on varmasti tämä todennäköisin päivämäärä, eli melko myöhään saamme tietää, minkälainen talousarvio tulee olemaan. Irlannin puheenjohtajakausi on osoittanut halunsa saada aikaiseksi hyviä neuvotteluja tästä aiheesta ja saada aikaiseksi ratkaisuja. Mutta on melko selvää, että Irlannin puheenjohtajakausi on tässä vankasti neuvoston linjan takana. Eli sen takana, että pitää saada käsikin niin sanottu varovainen talousarvio. Meillä nyt on erilainen tulkinta tästä asiasta. Kun puhumme virastoista, niin tietysti niillä pitäisi olla riittävät varat, mutta ei enemmän kuin ne voivat käyttää No se on neuvoston sanamuoto. Tietysti mekin sanomme niin, mutta voimme huomauttaa monista virastoista, joissa neuvosto on vähentänyt talousarviota ja joissa vaikuttaa oudolta esimerkiksi valvontavirastoissa rahoitusalan alalla. Vaikuttaa kyllä hieman oudolta, että siellä, sieltä leikattaisiin varoja. Kokous oli oikein hyvä. Neuvottelut olivat rakentavia, mutta näkemyksemme on loppujen lopuksi melko erilainen, eikä selvyyttä asiaan ole saatu vielä. Kiitos. Anne. Alors nous avons donc... Kiitoksia Anne. Kuten Aan muistutti, olemme myöskin tuoneet esiin vuoden 2013 budjetin toteuttamisen ja tässä maksu maksut tälle vuodelle. Giovanni, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eilen kolmikantaneuvotteluissa keskusteltiin tietenkin maksuista äh, vuodelle 2013 ja tietenkin nostettiin esiin korjaavat talousarviot. Ensimmäinen korjaus, talousarvio, sitä jo äh, ehdotettiin 18. maaliskuuta Tästä on kyse äh, Kroatian liittymisestä ja siihen liittyvistä sitoumuksista Kroatian liittymiseen tämän vuoden äh, toisella puoliskolla. Neuvosto ryhtyy tätä pohtimaan ja tietenkin myös parlamentin on otettava kantaa. Meidän mielestämme on tietenkin selvää, että koska tämä liittyy äh, myöskin tähän lisätarvausarvio yhteen, niin ainoa mahdollisuus on se, että jäsenvaltiot antavat tuoreita määrärahoja, jotta tämä lisätalousarvio saatetaan aikaiseksi. Katsotaan, miten keskustelet etenevät neuvostossa ja sitten toimimme sen mukaisesti. Olemme pyytäneet neuvostoa mahdollisesti lyhentämään aikataulua tätä eh, lisätalousarviota varten, eh, koska meidän täytyisi päättää ehm, tämä menettely ennen kuin Kroatia liittyy. Toinen eh, kysymys liittyy maksuihin vuodelta 2013. Te kaikki tiedätte tämän tilanteen viime vuonna budjetti, äh, kun äh, tehtiin, niin äh, komission jäsen Lewandowski keksi uuden budjetti otsakkeen, jota ei aikaisemmin ollut. Me otimme tämän käyttöön ja nyt meidän täytyy ottaa se huomioon. Mutta meidän täytyy tietenkin myös ottaa huomioon se, mikä oli tässä yhteisessä julkilausumassa, joka allekirjoitettiin viime vuonna, kaikki kolme toimielintä sen allekirjoittamat, että katsotaan ne maksut, joita tarvitaan vuodelle. Kuten julkilausumassakin sanottiin, niin tarvitaan siis korjava talousarvio heti vuoden alusta lähtien, jotta voitaisiin kattaa tarpeet. Ja komissio sanoi tekevän suksen ja se tulee hyväksymään tuon ehdotuksen todennäköisesti 27. maaliskuuta. Ja tämä on se niin kutsuttu Big Bang, alkuräjähdys, josta kollega Jensen puhui. Mm. Me parlamenttina toivomme, että tämä lisätalousarvioehdotus olisi johdonmukainen, vastaisi tämän vuoden maksutarpeita, maksumäärärahatarpeita. Ottaen huomioon viime vuoden syyskuun arviot, jotka toivottavasti komissio pystyy uudelleen tarkastelemaan mahdollisimman pian, niin niiden mukaan vaikuttaa siltä, että meillä on todellinen puutetta maksumäärärahoja. Jo viime vuonna tämän suspended claimin ja toteutettujen maksujen välillä meillä puuttuu 16,2 on 16,2 miljardia euroa, joita ei ole maksumäärärahoilla katettu. Joten nyt odotamme komissiolta tällaista johdonmukaista lisätalousarviota, e, joilla voidaan myös ohjelmat toteuttaa, koska muuten meidän täytyy uudelleen arvioida näiden ohjelmien aikatauluja ja sitoumuksia ja yrittää leikata menoja, mutta tätä budjetti ei, parlamentti ei toimi. Me toivoisimme, että kaikki ohjelmoidut hankkeet voisivat jatkua niin kuin ne on käynnistetty, mutta jotta tämä olisi mahdollista, niin tarvitaan huomattavasti maksumäärärahoja. Siksi toivoisimme, että tämä niin kovasti odotettu Big Bang on sellainen, että mm, komissio esittää meille ehdotuksen 27. maaliskuuta, joka vastaa meidän odotuksia, mitä tulee maksumäärärahoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Uskon, että kaksi esittelijää me ovat erittäin hyvin esitelleet tämän tilanteen. Kolmikantaneuvottelu on, kuten he mainitsivat, ollut tilaisuus vaihtaa näkökulmia ja tilanteita joissa eri kumppanit nyt ovat. Jos otamme aikajärjestyksessä nämä asiat, Kroatian liittyminen ensimmäinen heinäkuuta ja sekä teknisistä että erityisesti sanoisin poliittisista syistä paras tapa toivottaa uusi kumppani tervetulleeksi – olisi se, että me toivoisimme erityisesti parlamentin puolelta olisi tilanne, jossa kaikki budjetti olosuhteet olisivat sellaiset, jotka tekisivät mahdolliseksi ottaa Kroatian täysin vastaan ja kaikki olisi valmista ensimmäinen heinäkuuta. Tällä hetkellä neuvosto ei vielä ole tarkastellut ensimmäistä lisätalousarviota, joka koskee Kroatiaa jonka komissio on esittänyt minusta, ei tunnu, että komission esittämät luvut asetettaisiin kyseenalaiseksi luonnollisesti. Me haluaisimme parlamentissa tarkastella asioita, jotta voisimme ainakin näitä operatiivisia maksuja, niiden kattoja säätää. Tässä meillä on siis komission antama aloite ja parlamentin kanta. Me näemme pian, mikä tilanne neuvoston suhteen on. Kuten esittelijämme sanoi, me olemme paljon korostaneet sitä, että komission ei pitäisi haaskata liikaa aikaa. Erityisesti tulkiten tiukasti kahdeksan viikon sääntöä joina kansalliset parlamentit mahdollisesti voisivat tuoda esiin toissijaisuusperiaatteeseen liittyviä ongelmia. Se sääntö ei koske tätä tilannetta, joten komissio voisi nyt toimia nopeasti. Ja parlamentti odottaa loppuäänestystä tästä lisätalousarviosta viimeistään kesäkuussa. Sitten vuoden 2013 budjetin toimeenpano ja maksut. Vaikuttaa siltä, että tässä meillä tulee olemaan suuria poliittisia vaikeuksia. Aikataulullinen yhteissattuma aiheuttaa sen, että käytännössä me neuvottelemme vuoden 2013 maksumäärärahoista samaan aikaan, kun neuvottelemme monivuotoista rahoituskehyksestä vuosille 2014-2020. Me olemme moneen aikaan ilmaisseet toiveemme ensin Puolalle, sitten Tanskalle, sitten Kyprokselle ja nyt Irlannille niiden ollessa puheenjohtajuusmaina ja myöskin neuvoston puheenjohtajalle, että aivan ehdottomasti näitä aikatauluja tulisi muokata niin, että voisimme välttää sen, etteivät nyt nämä neuvottelut monimutkaistu paketin kasvaessa. Nyt tilanne on sellainen, että me, me voi välttää sotkematta neuvotteluja toisiinsa, erityisesti koska tässä on nyt suora yhteys, koska niitä maksuja sitoumuksia, joita ei makseta vuonna 2013, niitä meidän tulisi maksaa vuonna 2014. Kun tarkastelemme vuosien 2013 12 ja 13 tilannetta on erittäin selvää, että kuten esittelijämme sanoi, meidän tulee olla erittäin tarkkoina. Vuoden 2013 maksumäärärahoihin liittyen parlamentti tässä nojaa kahteen teksti kategoriaan. Ensinnäkin julkilausumiin, jotka ovat vuoden 2013 budjetin liitteinä. Erityisesti tämä kuuluisa julkilausuma, jonka puhemies Schulz halusi itse lukea ääneen, kun parlamentissa asiasta äänestettiin, ja hän sitten suullisesti halusi tulkita tätä tekstiä ja sitä kuinka parlamentti ymmärtää tämän tekstin pohjalta nämä kuuluisat suspended claims, anteeksi, pay, payments. Parlamentti on sitä mieltä, että nämä suspended payments tulee tuoreen varoin varoittaa. Sitten 13. maaliskuuta annettu päätöslauselma, jossa erittäin selkeästi me sanoimme, että neuvottelut monivuotoisesta rahoituskehyksestä eivät voi alkaa ennen kuin meillä on Euroopan komission puolelta lisätalousarvio, joka korjaisi ongelman, joka liittyy vuoden 2012 maksamattomiin laskuihin. Ja toisekseen tässä päätöslauselmassa me myöskin sanoimme, että me voi saattaa päätökseen monivuotoisen rahoituskehyksen neuvotteluja, ellei meillä ole varmuutta siitä, että voimme ratkaista kaikki vuoden 2013 maksuongelmat. Ja kun sanomme ratkaista, tarkoitamme todellakin ratkaista ilman, että tähän liittyisi mitään suspended payments – järjettyjen maksujen tyyppisiä rakenneltuja ratkaisuja. Kyseessä ovat siis nämä maksuvaatimukset, joita Euroopan komissiolle on syystä esitetty ja joita meidän tulisi kunnioittaa, jotka tulisi menettelyn, oikean menettelyn mukaan käsitellä. Äh, meillä on tässä kuudesta viikosta kahteen kuukauteen kunkin vaateen luonnon mukainen maksuaika. Ja meidän tulisi ratkaista tilanne niin, ettei tällaisia jäädytettyjä maksuja enää olisi, vaikka tässä nyt termistö vaihteleekin. Euroopan parlamentti 13. maaliskuuta erittäin selkein sanoin ilmaisi tämän kantansa ja kolme neljäsosaa parlamentin jäsenistä tuki tätä päätöslauselmaa yli 500 jäsentä. Ja tässä erityisesti puhemies Schulz korosti viestin tärkeyttä. Euroopan komissio tekee töitä vuoden 2013 lisätalousarvion parissa. Ajatuksena on kerralla tai suurelta osalta ratkaista kaikki ongelmat, jotka liittyvät tähän lisätalousarvioon ähm, ripeästi keväällä, ja nythän on kevään alku. Puheenjohtaja Barroso jopa käytti tässä Alku, räjähdys, Big Bang-termiä. Eli tässä universumi on syntymässä ja laajenee. Saa nähdä, nähdä, onko tässä budjetin laajenema kyseessä vai retorinen laajenema. Joka tapauksessa komission jäsen ei halunnut antaa meille tarkkaa päivämäärää siitä, jona kollegio tämän lisätalousarvion antaisi. Minä ymmärrän ja kaikki ymmärtävät, että kun otetaan huomioon, minkälainen nykyinen tilanne on, erityisesti ongelma, joka liittyy Kyproksen tasavallan talousapuun. Komissio odottaa hiukan nähdäkseen, minkälainen – tilanne on ennen kuin se ryhtyy tätä lisätalousarviota laatimaan. Mutta tämä työ tulee olemaan nopeaa ja sen sisällöstä riippuen me tulemme päättämään, voimmeko me aloittaa neuvottelut liittyen vuoden 2013 lisätalousarvioon ja monivuotoisen rahoituskehykseen. Lopultakin vuoteen 2014 liittyen. Sen budjetissa meillä on kaksi ongelmaa edessämme, kuten tässä Jensen erittäin hyvin toi esiin. Meillä on ensinnäkin referenssiongelma ja sitten aikatauluongelma. Ensimmäinen ongelma liittyy, kuten komissio sanoi, referensseihin. Me emme voi pohjata tätä enää vanhoihin monivuotuisiin rahoituskehyksiin, koska tällä välillä Eurooppa-neuvosto on käynyt huippukokouksensa. Me emme voi enää ottaa myöskään 8. maaliskuuta annettuja lukuja, koska tällä välin parlamentti on antanut oman kantansa ja päätöslauselmansa, jossa se hylkää nämä luvut. Eli komission vastuulla on näistä tilanteesta lähtien löytää sellaiset pohjat, jotka vastaavat mahdollisuuksia ja tarpeita. Tämä on komission tehtävä. Esittelijä esitteli tässä tilanteen. Parlamentti luonnollisesti toivoo, että lopputulos olisi mahdollisimman lähellä komission alkuperäistä esitystä vuoden 2014-2020 monivuotoisista rahoituskehyksistä. Sitten toinen ongelmaryhmä liittyy aikatauluun. Alun perin komissio oli tavanomaisen aikataulun mukaisesti halunnut päättää budjetista huhtikuun lopuilla. Meillä oli ystävällismielisiä keskusteluja siitä, tapahtuisiko tämä joskus ensimmäinen toukokuuta nurkilla tai jopa juuri ensimmäinen toukokuuta, mutta tämän jälkeen viivytystä on aiheutunut ja me nyt siirrymme kohti sen tyyppistä muotoilua, jonka mukaisesti toukokuun lopulla komissio saattaisi tämän projektin päätökseen tässä komission jäsen Lewandowski oli yhteyksissä minuun ja minä sanoin, että kuten yleensä tapana olisi toivottavaa, että komission jäsen voisi tulla esittelemään tämän budjetin meidän budjettivaliokuntamme eteen ennen kuin se sitä lehdistölle. Emme ole vielä sopineet kaikista päivämääristä, mutta vakuutamme, että että kaikilla toimielimillä tulee olla tässä prosessissa tarpeeksi aikaa, erityisesti parlamentissa neuvostossa käydyn äänestyksen jälkeen tarkastella asiaa niin, että parlamentin valiokunnat ehtivät käsitellä sen, esitellä tarkistuksia, että meillä on tarpeeksi aikaa omassakin valiokunnassamme tarkistella tekstiä ja esittää omat tarkistuksemme niin, että muut valiokunnat voivat sitten meidän työtämme arvioida ja mahdollisesti ilmaista kantansa siihen ja omat tarkistuksensa. Tilanne on tämän tyyppinen ja näemme selkeämmin, mikä tulevaisuus on heti, kun komissio on tämän lisätalousarvion 2000 13 vuodelle talousarvion numero yksi esitellyt. Onko teillä kommentteja? Meillä on nyt onni. Täällä on budjettiasioista vastaavan pääosaston johtaja paikalla. Haluatteko te lisätä jotakin tai sitten huomioon korjauksia? Eli me tervehdimme nyt teidän tarkkaavaista, mutta hiljaista läsnäoloanne. Hyvä pääjohtaja. Hyvät kollegat, nyt jatkamme vuoden 2014 talousarvion parissa. Meillä on työasiakarja liittyen pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin. Se on ilmeisesti jaettu teille. Ann, haluatteko kommentoida tätä pilottihanketta? pilottihankeasiaa. Ja Giovanni, Ann, olkaa hyvä. Uh, the, the working... Niin, työasiakirjasta listataan, luetellaan pilottihankkeet ja annetaan yleisnäkemys siitä, mistä on jo päätetty. Me olemme saaneet komissiolta kertomuksen jotka, jossa kerrotaan vuoden 2013 pilottihankkeista. Eli komissio siis kertoo siitä, miten heidän mielestään nämä pilottihankkeet toimivat. Giovanni puhuu tästä enemmän. Minä tässä vaan halusin tästä menettelystä sen verran sanoa. Eli menettely on pilottihankkeiden ja valmistelutoimien suhteen sellainen, että meidän pitäisi saada aikaiseksi tämmöinen väliaikainen kanta niin, että komissio voi vastata parlamentin ehdotuksiin. Eli ei, ähm, ei ehdoteta mitään tästä ideoita, jotka, jo, äh, jotka nykyiset oikeusperustat jo kattavat ja joita, jotka eivät ole toteutuskelpoisia. Pilottihankkeet ja valmistelutoimet ovat, kuten varmasti kollegat muistavat, hankkeita, joille ei ole oikeus perustaa. Pilottihankkeiden tar- tarkoitus on testata uusia ideoita. Valmistelutoimet taas keskittyvät ennen kaikkea lainsäädännön tekemistä. Eli voi siis luoda budjettikohtia ennen kuin oikeusperusta on edes olemassa. On olemassa useita esimerkkejä siitä, että parlamentti on luonut uusia ideoita, jotka ovat nykyään sitten osa eurooppalaista lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi pakolaisrahasto ja muut tällaiset asiat. Eli näin tämä siis toimii. Meillä on aika paljon näitä pilottihankkeita ja valmistelutoimia Tämä osoittaa, että kyse ei ole pelkästään hankkeista, jotka johtavat uuteen lainsäädäntöön, uuteen politiikkaan, tai jotka tavallaan ennakoivat uutta lainsäädäntöä. Toisinaan me näemme että parlamentin jäsenet tai jopa komissio toivovat, että toimi, että ryhdyttäisiin toimiin aloilla, joilla oikeusperustaa ei ole. Ja ehkä tarvitaan vain rahoitusta yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi, jotta voidaan koota ihmisiä ja inspiroida heitä ryhtymään sellaisiin toimiin, jotka voidaan sitten myöhemmin määritellä lainsäädännössä. Nämä ovat sellaisia aloja, jotka eivät ole nykyisten rahastojen alaisuudessa. Eli tällaisilla toimilla on siis mahdollisuutta korostaa politiikkaamme ja testata uusia ideoita pilottihankkeille on 40 miljoonan euron yläraja. Emme tiedä, mikä yläraja tulee ensi vuonna olemaan, koska meillähän ei ole vielä monivuotista rahoituskehystä. Voi olla, että yläraja pysyy samana, voi olla, että ylärajaa korotetaan huomattavasti tai ehkä ylärajaa sitten lasketaan. Ylärajan laskemista emme kyllä varmasti hyväksyisi. Eli pilottihankkeelle 40 miljoonaa on yläraja ja valmisteluhankkeille, valmistelutoimille 100 miljoonaa on yläraja ja vain 50 voidaan siitä käyttää pitää olla tietoinen tästä määräajasta toukokuussa. Jotkut erikoistuneet valiokunnat ö, ovat keksineet enemmän ideoita kuin muut, sillä joillakin aloilla ehdotuksia on helppo keksiä. Esimerkiksi liikennevaliokunta on käyttänyt pilottihankkeita saadakseen rahoitusta matkailulle, sillä matkailulle ei ole omaa budjettikohtaa. Tämä siis osoittaa, miten näitä pieniä rahastoja tai toimia voidaan käyttää politiikan tekemisen niillä aloilla, joissa ei ole oikeusperustaa. Eli komission kommentit ovat tärkeitä, ne pitää ottaa huomioon, kun keskustelemme siitä, haluammeko edistää ja pitkittää jotakin hanketta. Sanon kuitenkin myös, että pitää eri, erikoistuneiden välikuntien kanssa keskustella siitä, miten nämä pilottihankkeet ja valmistelutoimet toimivat, sillä joskus tarvitaan melkoista vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä siitä, mikä on hankkeiden tarkoitus, mitä haluamme saavuttaa. Esimerkiksi maatalousvaliokunnassa mainittiin, että maataloustuotteiden hinnoista tehtiin pilottihanke, siis tämän ketjun suhteen, joka, joka on maatilalta supermarkettiin asti olemassa. Voisi saattaa siis olla jotakin eroa siinä, miten komissio arvioi jonkun hankkeen ja miten me parlamentin, parlamenttia arvioinne jonkin hankkeen. Me budjettivaliokuntana olemme hyvin tiivissä yhteydessä niihin, jotka ovat tehneet ehdotuksia pilottihankkeista, jotta saamme oikeanlaisen täytäntöönpanon. Eli me siis kuuntelemme kollegoja 29. toukokuuta on tämä määräaika ehdotuksille ja kesäkuun alkupuolella meidän pitää raportoida komissiolle myös siitä, mitä pilottihankkeita ja valmistelutoimia on tulossa. Ja sitten komission kanssa keskustella voimme muotoilla prioriteettimme. Kiitoksia Ann Giovanni. President. Kiitoksia puheenjohtaja keskustelu tai vuodelle 2013 äh, kollegat jättivät 142 ehdotusta pilottihankkeeksi ja valmistelutoimiksi ja onnistuimme 58 niistä ottaa 27 äh, äh, pilottihanketta ja 31 valmistelevaa tointa. Anne Juri muistutti siitä, mikä oli tämä summa, jota oli valmi- tarkoitettu pilottihankkeelle valmistelle toimille itse asiassa. Me käytimme alhaisempaa, selkeästi alhaisempaa summaa linjassa sen mukaan, mikä oli sitoumuksemme yrittää vuoden 2013 budjetin maksusitoumuksia ja, määrärahoja, ja maksumäärärahoja leikata eli 40 miljoonan katon sijaan käytimme oikeastaan vain 22 miljoonaa ja 31, mitä tulee maksumäärärahoihin. Ja nämä 31 valmistelutointi, niitä oli 49 miljoonaa maksumäärärahoja ja 61 sitoumuksia. Annin työasiakirjassa on hiukan tarkempia lukuja tiedoksenne. Haluaisin muistuttaa vielä eräästä menettelytapa-asiasta. Komissio ensimmäisessä välikertomuksessaan mm, pilottihankkeen ja valmistelutointen täytäntöönpanosta sen on julkaissut ja me olemme tämänkin asian ottaneet huomioon ja tämä antaa meille nyt kuvan siitä, millaista edistystä on tapahtunut näissä hankkeissa, e, jota käynnistetty e, aikaisemmissa budjettimenettelyissä. Käymme, keskustelemme vastuuvaliokuntien kanssa niin, että jokainen voi tietää, millaisessa vaiheessa nämä ehdotetut hankkeet ovat. Nyt seuraava vaihe on se, että esitellään seuraava väliaikaisarviointi pilottihankkeista joka oli, valmi, joka oli suunnitteilla huhtikuulle 2013 ja nyt halusin komissiolta äh, kysyä, että kun tämän kerran haluttiin esitellä samaan aikaan äh, budjettiluonnoksen kanssa, niin aikooko, äh, tullaanko tämäkin esittämään myöhemmin vai voimmeko odottaa sitä huhtikuulle 2013 tätä väliraporttia. Sitten menettelystä mielestäni on tarpeen, että ne, jotka ovat tehneet ehdotuksia, niin vuoropuolessa komission kanssa seuraisivat tätä täytäntöönpanoa ja tukisivat näiden pilottihankkeiden ja valmistelutoimien edistymistä. Mielestäni on tärkeää korostaa sitä, varsinkin kun ehkä ehdotetaan uusia pilottihankkeita ja valmistelutoimia, että meillä on paljon sellaisia pilottihankkeita ja valmistelutoimia, jotka ovat toisessa täytäntöönpano vuodessa nyt vuonna 2013, jotka täytyy sitten joko seuraavaksi vuodeksi muuttaa, siis pilottihankkeet, jotka pitäisi muuttaa valmistelutoimiksi, tai sitten ne täytyisi äh, komission aloitteesta antaa uusi oikeusperusta. Meille on paljon valmistelutoimia, jotka ovat kolmantena, kolmannessa täytäntöönpanovuodessa ja e, niitä ei siis voida enää pidentää niiden täytäntöönpanoa. Siksi on tarpeen e, ryhtyä toimenpiteisiin, jotta niille voitaisiin antaa uusi oikeusperusta, mikäli e, niitä halutaan jatkaa. Minulla ei varmaan ole muuta lisättävää pilottihankkeista ja valmistelutoimista, jotka ovat jo käynnissä. Merci Giovanni. Eh, Kiitoksia Giovanni. Eider, olkaa hyvä. Gracias, presi- Gracias presidente. Bueno, es, es bastante curioso ver cómo esto de los... Kiitoksia puheenjohtaja. On mielenkiintoista nähdä, kuinka pilottihankkeet ja valmistelutoimet, joilla ähm, periaatteessa on hyvin pieni budjetti, kiinnittävät näin paljon innostusta ja mielenkiintoa. Uskon, että tietynlaista toimintaa on tässä nyt käynnissä, jonka tarkoituksena on saada ihmiset kiinnostuvaan enemmän budjettivaliokunnan kysymyksistä. Nyt puolivälissä me voisimme arvioida, emme vain sitä, mitä on saatu toimeenpantua, vaan kaikkia, mitä tämän lainsäädäntökauden aikana on tehty, minkä tyyppisiä projekteja meillä on ollut, mitkä eivät toimineet ja jos eivät, miksi, minkä tyyppisiä lainsäädännöllisiä hankkeita meillä on ollut, mitkä näistä pilottihankkeista ovat olleet ähm, tuottavampia kuin oletettua. Mielestäni olisi hyödyllistä tehdä tämän tyyppistä arviointia, sillä se osoittaisi meille, kuinka asiat ovat sujuneet ja myöskin se antaisi meille jonkinlaista taustatietoa ja osoittaisi, mitä ongelmia ja ratkaisuja mahdollisesti on olemassa, eh, sillä pilotihankkeet ja valmistelutoimethan ovat tietynlainen testikierros tulevalle Euroopan unionin politiikalle ja uskon, että siksi eh, tämä olisi nyt puoliväliraportossa hyvin mielenkiintoinen arvio. Kiitoksia Eder. Haluaisin omalta osaltani, kuten Aida tässä sanoi, korostaa sitä, että tämä pilottihankkeiden ja valmennustoimien menettely on hyvin erityisluontoisessa tilanteessa käynnissä. Ensi vuosi, vuosi 2014 on vaalivuosi. Ja kuten Aido tässä alleviivasi, saattaa olla mielenkiintoista vaali lainsäädäntökauden lopulla tehdä arviointi siitä, mitä nämä toimet ovat saaneet aikaan. Tässä Euroopan parlamentilla olisi mahdollisuus luoda poliittisia aloitteita sellaisilla aloilla, joilla meillä ei ole oikeudellisia aloiteoikeuksia ja näin ehkä jonkin verran stimuloida Euroopan komission aloitetoimintaa. Olisi mielenkiintoista siis arvioida sitä, kuinka Euroopan parlamentti on käyttänyt näitä mahdollisuuksia hyväkseen, laajentaakseen hiukan liikkumakenttäänsä ja käsitelläkseen sen tyyppisiä aloja, jotka kuuluvat kyllä unionin toimivallan piiriin, mutta joilla Euroopan komissio ei ole vielä tehnyt aloitteita. Mielenkiintoista olisi siis tarkastella näitä asioita ja ottaa huomioon se, mitä mahdollisuuksia nämä hankkeet voivat tarjota. Myöskin tämä on mielenkiintoista vuoden 2014 osalta, sillä nyt meidän lainsäädäntökautemme alun jälkeen Lissabonin sopimus astui voimaan ja se antoi uusia toimivaltuuksia tietyillä aloilla Euroopan unionille tai vahvisti jo olemassa olleita. Ja joissakin asioissa Euroopan komissio on tehnyt vähän aloitteita. Poliittisista syistä me toivomme, koska tietty ryhmä esimerkiksi kiinnittää erityishuomiota tiettyyn politiikan alaan tai niin edespäin, me toivomme, että parlamentti toimielimenä voisi kehittää näitä Euroopan unionin toimivallan aloja ja kehittää näitä menettelytapoja, jotta voisimme myöskin ehkäpä sitten kehittää perussopimuksen luomia oikeudellisia mahdollisuuksia. Tässä on viittasi turismiin. Tämä on kompetenssi, joka ei ennen kuulunut Euroopan unionille. Se tuli Lissabonin sopimuksen myötä voimaan. Paljonkaan ei ole tapahtunut sen suhteen tietyille kollegoille. Tämä on hyvin tärkeä ala tai heidän alueillaan. Minun äh, alueella, niin esimerkiksi Baskimaassa turismi on hyvin suuri taloudellinen tekijä ja joissakin muissa alueissa tämä saattaa koskettaa sitten pilottihankkeita. Tässä on monia asioita, joita voisimme tarkastella. Ja sitten meillä on toinen aihealue. Toinen aihealue, joka kiinnostaa ehkäpä enemmän neuvostoa sillä tämä menettely, pilottihankkeet, tämähän on kaksi osainen mahdollisuus. Parlamentti on sitä käyttänyt erityisesti, mutta tähän liittyvät tietynlaiset lahjat, jotka olivat nyt Eurooppa-neuvoston kahdeksas maaliskuuta tekemissä päätelmissä. Mukana näissä päätelmissä me voimme huomata olevan mukana tietynlaisia sekkejä joillekin jäsenmaille ilman minkäänlaisia ehtoja. Hyötyjä maat tässä pitävät asiaa erittäin hyvänä suurin osa hallituksista pitää asiaa hyvänä niin kauan kuin jokainen saa jotakin. Mutta kuitenkin meidänhän tulee noudattaa oikeusvaltion periaatteita. Nämä periaatteet ovat vallalla ja nyt Euroopan parlamentilla on vuosittaisiin talousarvioihin täydellinen päätäntävalta, ainakin mitä menoihin tulee. Ja me emme voi päättää, että annamme jonkin summan jollekin yritykselle tai alueelle tai henkilölle tai kolmannelle maalle ilman, että meillä olisi jonkinlaista oikeus perustaa jotakin perusteluja tällaiselle. Me annamme jollekin alueelle, henkilölle, kolmannelle maalle, jäsenmaalle jonkin tietyn summan, koska se on kohdannut erityisiä vaikeuksia tai saanut jotakin saavutuksia, hyvin poikkeuksellisia saavutuksia Euroopan unionin arvojen tai elämänlaadun tai jonkin muun asian tukemisessa. Meidän täytyy peruslahjoitukset, muutenhan tämä on suosimista. Ja tämähän on tietynlainen politiikan, poliittisen elämän nollataso. Minulla on kavereita, joten annan heille rahaa. Ja tässä nyt neuvosto on toiminut hiukan näin. Ja näin minä aivan vapaaehtoisesti käytän tällaista sanaa kuin säädytön. Tämä on aivan säädytöntä toimintaa. Euroopan parlamenttina meidän täytyy noudattaa Lissabonin sopimusta ja turvautuminen tämän tyyppisiin äh, toimiin, jotta saataisiin aikaan budjettiasioissa yksimielisyys Eurooppa, Eurooppa-neuvostossa. Tällainen menettely oli ymmärrettävää ennen Lissabonin sopimusta. Siitä oli tullut tapa. Me ymmärrämme, mitkä syyt olivat. Mutta tämä ei ole enää mahdollista. Ei varsinkaan ennen muutamaa kuukautta Euroopan parlamentin uusia vaaleja, kun me kaikki tulemme olemaan vastuussa ja meitä tullaan punnitsemaan – eri tulosten perusteella ja budjettineuvotteluiden tulosten perusteella. Miksi me hyväksyisimme sen, että 300 miljoonaa annetaan jollekin maalle tai jollekin toiselle maalle ei niitä anneta? Tällainen täytyy voida perustella. Meillähän on oikeusvaltion periaate tai englanniksi rule of law. Tämä on perusperiaatteita. Ja tähän ongelmaan me tulemme törmäämään näissä neuvotteluissa. Jos nyt tuon tämän ongelman esiin, en tee sitä siksi, että haluaisin kiusata neuvostoa tai tehdä neuvottelun vielä vaikeammaksi. Tuon sen esiin siksi, että meidän tulee yhdessä löytää ratkaisu, jotta voisimme kansalaisille tämän asian perustella. Mehän kaikki olemme vastuussa kansalaisten edessä ja meidän täytyy toimia vakaammalla kestävämmällä tavalla. Ja nyt muistutan tästä asiasta. Kuten monivuotoisen rahoituskehyksen esittelijä mainitsi, tässä on myöskin samantyyppinen ajatus, joka liittyy näihin pilottihankkeisiin ja valmistelutoimiin. Haluavatko esittelijät käyttää uudelleen puheenvuoron? Ann ei halua käyttää puheenvuoroa, eikä Giovanni. Siinä tapauksessa kiitän teitä. Te kuulitte siis, mitkä olivat nämä takarajat, jotka esittelijät mainitsivat. Ja Giovanni esitti kysymyksen komissiolle. Komissio tulee siihen vastaavaan. Nyt ehdotan, että Ann Jensen käyttäisi uudelleen puheenvuoron, että voisi esitellä nyt transaktioveroon liittyvän lähemmän yhteistyön periaatteen. Olkaa hyvä, Ann. Kiitos puheenjohtaja. Taustaksi nyt haluaisin vain toistaa sen verran, että Komissio teki ehdotuksen finanssitransaktioverosta ja tämä valiokunta arvioi tätä ehdotusta ja oli yhtä mieltä siitä, että ehdotus täytti kriteerit sille, että sitä voitaisiin käyttää omana, omina varoina. Ja tämä sitten meni lautantoon lausuntoon Ekon valiokunnalle ja Ekon valiokunnassa ja parlamentissa oli enemmistö tämän takana, mutta neuvostossa ei saatu enemmistöä aikaiseksi. Itse asiassa tässä tarvitaan yksimielisyyttä neuvostossa. Siksi olemme nyt tilanteessa, jossa 11 maata ovat ilmaisseet kiinnostuksensa ryhtyä tiiviimpään yhteistyöhön finanssitransaktioveron alalla. Komissio on tehnyt ehdotuksen tiiviimmästä yhteistyöstä finanssitransaktioveron alalla. Tähän siis osallistuisi 11 maata. Kyse on periaatteessa samasta ehdotuksesta kuin ensimmäisellä kerralla, mutta siihen on nyt pieni muutos tullut, ei siis pelkästään tämä sijoittautumisperiaate, vaan myös liikkeelle laskija periaate. Eli tämä siis koskisi myös eläkerahastoja ja, ja maita ja, ähm, ihmisiä, jotka asuisivat näiden 11 maan ulkopuolella. Mutta nämä eivät ole nyt puheenaiheena täällä, vaan meidän pitää keskustella siitä, Uskommeko edelleen, että ehdotus finanssitransaktioverosta täyttää ne kriteerit, joita tarvitsemme uusille omille varoille? Tätä olen ehdottanut omassa esityksessäni. Nimittäin jos jäsenvaltiot, jotka osallistuvat tiiviimpään yhteistyöhön, niin päättävät, ne voivat osittain tai täysin käyttää finanssitransaktion veron synnyttämiä tuloja omien jäsen, EU-jäsenmaksujensa vähentämiseen. Kysymys tässä on, kun keskustelemme siitä, miten tämä pitäisi toteuttaa. Tässä puhun kertomuksen sivuista 9 ja 12 ja 20. Kysymys siis on, pitäisikö kunkin vähentää nämä varat omista jäsenmaksuista vai pitäisikö varat tavallaan kuuta ja sitten yhdessä vähennettäisiin näiden osallistuvien maiden jäsenmaksuja. Eli siis kaksi periaatetta, joko kootaan nämä varat tai sitten vähennetään ne yksitellen. En ole vielä oikein päättänyt, kumpi näistä vaihtoehdoista olisi toteuttamiskelpoisempi. Mutta joka tapauksessa nämä ovat nyt pääasioita tässä lausunnossa, jonka välitämme talousasian valiokuntaan. Minun täytyy henkilökohtaisesti sanoa, että en usko, että tämä tulee toimimaan. Olette oikeassa. Tämä nimittäin ei perusteellisesti muuta järjestelmää niin kuin alkuperäinen idea olisi ollut. Kyse on edelleen kansallisesta jäsenmaksuista ja kansallisten jäsenmaksujen vähentämisestä. Tämän siis aion esitellä valiokunnalle ja aion kuunnella kollegoiden mielipiteitä tästä. Kiitos. pardon. <laughs> Kiitoksia. Kiitoksia, Ann. No, Jutta Jutta pyysi puheenvuoron, mutta koska Jean-Luc oli myöskin tässä esittelijänä, annan hänelle ensin puheenvuoron. Jean-Luc, ole hyvä. Euh, je pense que la proposition de la commission tämä komission ehdotus äh, pääpiirteittäin todellakin vastaa ehdotusta, jonka komissio oli aikaisemmin tehnyt jäsenmaiden osalta ja Annin ähm, puheenvuoro todellakin vastasi Lavian aikaisempaa ähm, hahmottelua. Mielestäni on selvää, että jos todellakin puhumme omista varoista, meillä on vain yksi vaihtoehto. Se, että meillä on eurooppalaisia resursseja ja että me eh, leikkaamme tätä BKT-perusteista jäsenmaiden maksua, sillä muutoin me emme pääse tasapainoon omien varojen ja maksun välillä. Meidän täytyy olla tässä hyvin selväsanaisia mielestäni. Periaatteessa jopa olisin sitä mieltä, että tällä toimella on vähän perusteita, jos tarkoituksena on vain leikata jäsenmaiden maksuosuuksia. Sillä mehän emme näin saa lainkaan aikaan uutta järjestelmää, vaan jäämme nykyisen kaltaiseen järjestelmään. Tässä esittelijä on oikeassa. Komissio on aivan oikein esittänyt tämän tyyppistä mallia. Kiitos Jean-Luc Jutta. Siis Vähän halusin mennä äh, jean Lykin argumenttien suuntaan, koska minä kyllä näen, mitä Ann teki tarkistuksineen. Hän siinä otti vielä esiin, mikä Podimatan äh, mietinnössä päätettiin. Erityisesti tarkistus kaksi on vähän niin kuin, että siinä on leikattu ja liimattu tuosta mietinnöstä. Mutta meillähän on myös päätöslauselmamme 13.3. päivältä. Ja siinä sanoimme ihan selvästi, että haluamme, että ainakin osa verotuloista muuttuu omiksi varoiksi. Ja tässä kohdin meidän tulisi ehkä laittaa vähän enemmän pontta tähän tarkistukseen. Se, mitä me sanoimme päätöslauselmassamme, se, mitä vaadimme voimakkaasti, se on yksi asia. Ja toin tavoite on todellakin tämä siirto, kuten Jean-Luc juuri sen kuvaili, että nämä siirrot jäsenvaltioista vähenisivät, koska tämähän on meidän harmistuksemme noin yleensäkin, että olemme riippuvaisia jäsenvaltioiden siirroista ja nehän toimivatkin niin, että sanovat, että me annamme teille nämä rahat. Oikeudellinen sitoumus häviää siinä täysin ja tämä ratkaistaan ainoastaan, jos meillä on todellakin omat varat. No emme voi ladata tähän mietintöön liikaa tavaraa, mutta tämän mietinnön ulkopuolella tulemme tietenkin jatkossakin vaatimaan, että saamme sitten muita omia varoja, joiden avulla voidaan nämä jäsenvaltioiden maksusiirrot, määrärahasiirrot tämän BKT-osuuden pienentää. Äh, meillä on vielä hiukan aikaa tarkistuksille, mutta ehkä yhdessä An voisimme sitten äh, laittaa lisää pontta tähän tarkistukseen kaksi, vähän, että se kuulostaa vähän enemmän siltä kuin mikä meidän päätöslauselman on, josta äänestimme. Oui, merci. Je, je... Kiitoksia. Minäkin olen samaa mieltä tämän mietinnön linjoilla myöskin. Meillä on tässä tietynlainen diktatuuri tämän transaktioveron suhteen ja olemme keskustelleet asiasta kauan ja etenemme hitaasti. Meillä on 11 maata mukana. Ähm, halusin tässä varmistaa sen, että tämä ähm, Jäsenmaiden maksuosuuden väheneminen koskettaa vain niitä maita, jotka osallistuvat tähän transaktioveroon, siis näitä 11 eikä kaikkia yleensä. Sitten se, mitä Jean-Luc mainitsi, että tässä on tietynlaisia vaaroja, että kyseessä eivät ole varsinaiset omat vaarat ja kyseessä on vain se, että pyrimme vähentämään jäsenmaiden maksuosuuksia. Tässä meillä tulisi olla arviointeja. Arvioinnin mukaan saisimme ehkäpä 15 miljardia euroa tuloa. Tämähän ei ole mitään mikä mitätön summa, ja tässä olisi mukana kuitenkin vasta 11 jäsenmaata. Eli nämä tulot eivät nyt vain kattaisi jäsenmaiden maksuosuuksien vähenemistä. Me voimme vielä parantaa tekstiä, mutta uskon, että se on kokonaisuudessaan melko hyvä. Kiitoksia Isabel. Gracias, presidente. Onhan ho. Bien sobre... Kiitos puheenjohtaja. Halusin nyt tässä käsitellä tätä perustavanlaatuista kysymystä, jonka Ann Jensen myös mainitsi ja muutkin kollegat mainitsivat. Me, meillä on tässä kyse kansallisesta verosta, joka koskee 11 maata, jota yhdenmukaistetaan. Jo, ja veron pitäisi vaikuttaa neutraalisti ja, ja verolla siis todellakin pitäisi olla neutraali vaikutus, siis pitäisi myös vaikuttaa näiden jäsenmaiden PKTL perustavan maksuosuuteen. Mutta mielestäni tällöin kyseessä ei olisi omat varat, sillä kansallisissa talousarvioissa olisi silloin varoja, jotka, jotka sitten vähennetään PKTL-maksuosuudesta – jotka vaikuttavat näin EU-talousarvion. Eli tavallaan mistä omista varoista tässä nyt sitten puhumme? Tämä olisi tavallaan tällainen arvonlisävero finanssitransaktioille. Vero, joka koskee pelkästään finanssialaa. Minulle tämä nyt vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi jatkaa tällä tiellä, mutta ei pidä kuitenkaan tässä nyt ryhtyä mikään itsepetokseen. En usko, että jäsenvaltiot ovat valmiita omaa jäsenmaksuaan ö, muuttamaan ö, perustuen tähän uuteen finanssitransaktioveroon. Kombin. Todellakin tämä tapa yhdistää legitiimit huolet, joita jäsenvaltioilla on näinä hyvin tiukkoina budjettiaikoina. Ja meidän vaatimuksemme paluusta todellisiin omiin varoihin tässä asiassa finanssitransaktioveron valmistelu tulee olemaan erittäin tärkeä osittain siksi, minkälaisia vaikutuksia sillä on budjettiin, mutta myös, kuten monet mainitsivat, siksi, että se on ensimmäinen esimerkki siitä, mitä mahdollisesti voitaisiin tehdä tai sanoisinpa jopa pitäisi tehdä muiden resurssien kohdalla. Sillä on aivan selvää, että Euroopan unionin talousarvion rahoittaminen – niin, että hyvin suuri osuus tuloista on jäsenmaiden maksuosuuksia, esimerkiksi 60 prosenttia. Se, että purkaisimme tämän järjestelmän, kuten komissio on ehdottanut, tämä vaatisi enemmän kuin yhden varon. Onko sinulla vielä huomio? Well, Jutta is right. No, Jutta on oikeassa. Tämä oli osa tätä päätöslauselmaa, joten tietenkin täysistunnon päätökset jotenkin sitovat meitä ja tietenkin voimme ottaa sen mukaan tähän mietintöön ja olen valmis katsomaan tätä sanamuotoa. Minun on sanottava henkilökohtaisesti, en nyt ole aivan varma, mutta tämä on se tapa, jolla olemme sen nähneet. Meidän on etsittävä uusia ideoita omiksi varoiksi, jos haluamme saavuttaa ne tavoitteet, jotka haluamme saavuttaa uusilla omilla varoilla. Mutta se on aivan eri keskustelu, joten jatkan ja kuulen vaan, mitä tarkistuksia tähän on. Ja erityisesti Jutan kanssa tulen löytämään ratkaisun. Très bien. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Olette nähneet, mikä tarkistusten jättämisen takaraja oli. Ehdotan, että siirtyisimme nyt kohtaan yhdeksän esityslistalla. Eli valmistelemme yhä vuoden 2014 talousarviota, mutta tällä hetkellä kyseessä on ennakkoarvio tuloista ja menoista pa- parlamentin osalta. Monika Holmeier Keskusteluja on käyty. Mikä tilanne on? Olkaa hyvä. Liikennan on Kollegen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Oli melko monimutkaista neuvotella keskenään ja viime hetken asti me kävimme keskusteluja ja No, tietysti meidän budjettimme ei, niitä sitä ei tarvitse neuvotella 27 jäsenvaltion kanssa, mutta kyllä riittää keskusteltavaa siinäkin, kun keskenämme sovimme talousarviosta, sillä kaksi vuotta meidän talousarviomme on ollut käytännössä jäädytetty. Ja nyt sitten, kun kausi tulee päätökseen, niin syntyy tiettyjä kustannuksia, nimittäin uusia kollegoita tulee ja, ja muutamia kollegoita lähtee. Ja kokemusten mukaan 50 prosenttia vaihtuu ja näin siirtämään vaihtojen rahojen suhteen tulee kuluja ja sitten eläkkeiden suhteen. Euroopan parlamentti, parlamentilla on nyt ensimmäistä kertaa vastuu omista jäsenistään. Tätä ei aikaisemmin ollut. Aikaisemmin kansalliset parlamentit maksoivat siirtymävaiheen rahat ja eläkkeet ja osittain palkkoja. Nyt meillä sitten on jäseniä koskeva asetus ja avustajia koskeva asetus ja nyt sitten parlamentti on tavallaan aikuistunut ja on nyt aivan riippumaton parlamentti. Tämä tietysti aiheuttaa myös taloudellisesti uusia huolia ja uusia rasitteita. Siirtymävaihe vaalikaudesta toiseen tarkoittaa 2,2 prosentin kasvua velvoitteissa, siis maksusitoumuksissa, eli tämä ei tuo mitään lisää, vaan tässä on kyse pelkästään oikeudellisista velvoitteista, jotka johtuvat siirtymän vaiheesta. Ja sitten 1,3 prosenttia johtuu kasvua, johtuu palkkojen kasvusta, parlamentin työntekijöiden ja kasvusta. Nämä ovat siis myös oikeudellisia velvoitteita, joita ei voi millään ohittaa. Näin sitten kasvua tulee 3,3 prosenttia oikeudellisten maksusitoumusten suhteen. Mitä tulee muihin kustannuksiin, niin Kroatiahan, Kroatiahan maksaa täyttä maksua vuoden ja, ja sitten talousarvio ei ole pelkästään jäädytetty inflaatioon korjattuna, vaan se vähenee konkreettisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tehdä leikkauksia, erityisen suuria leikkauksia tapahtuu käännösten alalla. Niistä olemme puhuneet ja näistä olemme sopineet. Ja haluamme kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että monikielisyyden periaatetta ei vaaranneta, vaan leikkaamme leikkaamme rahaa, varoja vain sieltä, missä voidaan toteuttaa niin sanottua käännöstä tarpeen mukaan. Ja esimerkiksi nyt on testattu vuoden ajan kään, täysistunnon kertomusten, sala, selostusten käännöstä ja olemme testanneet sitten tätä vuoden ja kyselyjä ei ole tullut yhtäkään. Olemme siis tämän äh, kääntäneet vapaaehtoisesti ja nyt sitten meidän pitää löytää uudelleenkohdentamisen kohteita ja säästöjä. Parlamentin hallinto on nyt aloittanut tämän tehtävän ja ehdotuksia on seitsemällä eri alalla. Näistä ehdotuksia meidän pitää arvioida ja pitää keskustella siitä, haluammeko hyväksyä ehdotukset vai ei. Ensi vuonna ennen kaikkea kolme alaa ovat tärkeitä, jotka siis muuttavat talousarviota syyskuuhun mennessä. Meillähän on, meidän pitää siis keskustella tästä henkilöstöasetuksesta. Jos siis muutoksia tulee vielä vuonna 2013, niin ne vaikuttavasti huomattavasti vuoden 2014 talousarvioon. Toiseksi sitten ne muutokset, joita haluamme itse tehdä rakenteellisesti, nyt kun olemme keskustelleet niistä. Ja sitten kolmanneksi ennen kaikkea talousarvion rakenne ja eläkkeet sekä siirtymävaiheen kustannukset. Tästä ollaan yleisesti sitä mieltä, että, että viidentenä vuonna on yleisesti kasvua ja sitten seuraavana vuonna tulee taas laskua. Tämä nyt ei tietenkään ole jär, järkevää. Eläkkeiden suhteen olen huomannut, että komissio on, on poistanut hallintokuluista nämä henkilöstökulut ja on, niin heillä on oma kohta tälle henkilöstö, äh, henkilöstökuluille ja, ja sitten tämän eläke, eläke budjettikohdan alla ei ole vielä sitten ähm, MEPit, mutta muut työntekijät. Eli tavoitteena pitäisi olla kaikkien tasavertainen kohtelu, sillä ei ole järkeä, että viidentenä vuonna kun kustannukset kasvavat ja sitten taas laskevat. Me haluamme, että kustannukset ovat tasaisia. Myös komission kanssa meidän pitää keskustella näistä asioista. Tämä tarkoittaa, että päätöslauselman luonnoksessani ja haluaisin kiittää kollegoita hyvästä yhteistyöstä. Me olimme samaa mieltä, että haluamme järkevän talousarvion. Riitaa tuli siitä, haluammeko kasvattaa budjettia pelkästään inflaatiotason mukaisesti. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää odottaa näitä, näiden muutosten toteuttamista, jotta saamme syksyllä sitten lopulliset luvut. Olemme nyt sitten saaneet kompromissin aikaiseksi ja toivon, että kompromissia voimme kaikki tukea. Silti meidän pitää yrittää optimoida tämä talousarvio ja valiokuntana voimme, olemme saaneet tässä paljon aikaiseksi. Päätöslauselmassa on yksityiskohtia tässä ja ydin, ytimenä on se, että me haluamme muuttaa – ja, mutta itseämme ja uudistua, mutta me tarvitsemme myös järkevän talousarvion, jotta parlamentti voi toimia, sillä mikään ei olisi huonompaa kuin se, että, että parlamentilla ei ole riittävää talousarviota ja sitten parlamenttia kritisoitaisiin, että se ei toimi kunnolla. Ja sitten haluaisin vielä lopuksi sanoa, että parlamentin talousarvioita ei pitäisi nähdä vaalikampanjoiden välineenä. Eihän se hyödytä ketään, se vain vahingoittaa kaikkia. Eli parlamentin talousarvio, talousarviosta meidän pitää saada yhtenäinen linja ja kaikkien pitää olla valmiita tekemään tässä yhteistyötä. Kiitos. Merci Monika. Kiitoksia Monika. Edith Herzog. Köszönöm, elnök úr, csak néhány gondolat a szocialisták nevében. Mi nagyon Kiitoksia. Muutamia ajatuksia sosialistiryhmän eh, näkökulmasta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että säästäväisyys ja hyvää määrärahojen hallinta ovat perusperiaatteet. Me haluaisimme varmistaa, että 2014 vaalivuonna eh, huomioimme tämän, mutta eh, ainoastaan niin, ettei parlamentin ettei parlamentin toimintakyky tässä kärsi. Ja meidän täytyy varmistaa myös, että monikielisyyttä eh, ylläpidetään, että ihmiset voivat seurata vaalikeskusteluja. Kaikkia sääntöjä on noudatettava ja kannatamme sitä. Eh, ja tämä koskee eh, sekä parlamentin jäseniä että myös henkilökunnan jäseniä. On myös tärkeää, että tämä työ, joka käynnistettiin työryhmässä, jatkuu ja olen erittäin iloinen siitä, että me voimme osoittaa näin suurta enemmistöä, koska suuri enemmistö pystyy osoittamaan, että parlamentin puolueryhmät eivät taistele toisiaan vastaan, vaan teemme yhteistyötä ylläpitääksemme parlamentin arvokkuutta. Ja olen iloinen siitä, että olemme edistyneet kompromissihengessä hyvin lyhyessä ajassa. Ja kaikki ovat tässä ottaneet tärkeitä askelia eteenpäin, joko täällä valiokunnassa tai muualla voimme todistaa tämän tärkeää, että vahvistamme tässä parlamentin toimivaltuuksia. Kiitoksia. Merci beaucoup. Hyvä, kiitoksia. Muita kommentteja ei ole. Kiitän kaikkia. Nyt tapahtumien kulku ennakkoarvion kohdalla. Hetkinen, niin. Nyt tästä ennakkoarvion jälkeen pääsemmekin sitten äänestykseen. Ja luonnollisesti sitten sen jälkeen selontekoon puhemiehistöstä ja budjettivaliokunnassa. Nyt kiitoksia kaikille. Annan Jutta Haukille puheenjohtajan tehtävät. Äänestykset alkavat juuri nimenomaan Monikan mietinnöstä. Ja nyt äänestys läsnäoloni taitaa romahtaa. Liebe Kolleginnen, Hyvät kollegat. No meillä on vielä tämä esityslistan kohta 11, eli selonteko puhemiehistön ja budjettivaliokunnan yhteisen työryhmän työskentelystä siis talousarvion suhteen, mutta luulenpa, että olemme oikeastaan sanoneet jo kaiken, mitä sanottavana oli Eli voimme tavallaan katsoa, että tämäkin kohta tuli jo käsitelty. Ja sitten siirrymme seuraavaksi äänestyksiin. Ensiksi tekninen kysymys. Onko jokaisella kollegalla äänestyskortti mukana ja laitteistossa sisällä No koordinaattorini ei ilmeisesti ole vielä saanut korttia ajaa, no se on tulossa se kortti. Salvador oli kyllä hieman nopeampi. Hän sai puoli tuntia sitten jo korttensa. Onko joku muu, jolla ei ole äänestyskorttia? Ei ilmeisesti ketään. No hyvät kollegat, aloitetaan. Monika Holmaierin mietintö ensiksi. Ensiksi kompromissi A. Jos tämä kompromissi A hyväksytään, kohta 2, tarkistus 3, tarkistus 4, tarkistus 5 ja tarkistus 6 raukeavat. Ne on käsitelty silloin. Kuka on kompromissi A puolesta? A. Tarkistus kompromissi A. No niin, niin aakkosetkin ehkä jo osataan siellä. Vastaan. Tyhjää. Yksi ääni vastaan, eli tarkistus A hyväksytty. Kompromissi B. Ja ennen kuin äänestämme koko kompromissista B, meidän pitää noudattaa liberaalien pyyntöä ja äänestää kohta kohdalta. Kohta kohdalta. Niin ei, ei, ei. Kohta kohdalta äänestys. Kompromissi B, jonka olette kaikki lukeneet – josta on jo keskusteltu monessa otteessa, monen otteeseen. Eli viimeinen puhe, with the ambition to keep the budget closer to the inflation rate. Eli vain tämä käsite closer, siitä äänestetään, haluammeko sen mukaan vai ei. Eli haluammeko sanan closer – kompromissiin vai ei? Kuka sanoo kyllä? Kuka sanoo ei? Kuka äänestää tyhjää? Kolme ääntä vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten koko kompromissi B, siitä äänestämme tässä muodossa, kuka on puolesta kuvan vastaan. Tyhjää. Yksi ääni vastaan, eli hyväksytty. Sitten kompromissi C. Ai eikö? Ei sittenkin tarkistus 10 kohdasta 5. Kukaan vast- puolesta? Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta kuusi, tarkistus yksitoista puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 on vedetty pois ja sitten seuraavaksi kompromissi C, kohdan seitsemän tarkistukset 13 ja 14 raukeavat, jos tämä hyväksytään puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 7a. Tarkistus 15, jossa on suullinen tarkistus, mutta sen olemme kirjanneet ylös, eli puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 on vedetty pois, tarkistus 17 puolesta vastaan, tyhjää, yksi ääni vain vastaan, joten hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 ja 21, ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta, eli suullisen tarkistuksen kanssa yhdessä. Tarkistetaan, eli koneäänestyksen tarkistetaan tämä. No niin, selvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Anteeksi, tämä on siis hylätty. 18 vastaan 15 puolesta. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25. Sen voi ottaa lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta. Suullisen tarkistuksen kerran. Numero 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Täten 28 raukeaa. Tarkistus 29. Siitä otetaan kohta kohdalta äänestys herra Hartungilta. Hän haluaisi, että ensimmäinen osa Notes the High Economic Crisis ja Calls for a Benevolent Parliament's Budget, tämä toinen osa. Ja sitten toinen osa, enimmäisen osa puolesta vastaan. No onko tämä, no toinen osa puolesta vastaan. Hylätty, kummatkin osat hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 36 on yhteen sopiva puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 44 Tästä on oltu ahkerana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No ei Helka tätä vissiin vakavissaan tarkoittanut. Kompromissi D Silloin kohtaa 18 käsittelevät tarkistukset 46, 47, 48 ja 49 on katettu. Kompromissi D puolesta vastaan. Tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Kompromissi E. 19 kohtaa käsittelevät 51, 52 ja 53 kattavat tämän puolesta vastaan. Anteeksi, puolesta korjaa puolesta ja sitten vastaan. Tyhjää ja hyväksytty. Anteeksi nämä sanojen järjestys ne ei ole ihan kohdallaan, mutta se on hyväksytty siis. Ja sitten seuraavaksi kohta 20, tarkistus 54 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantoosan kappaleet. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää myöskin hylätty. Sitten siirrymme näin muutettuna mietintöön loppuäänestykseen näin muutettuna. Otetaan koneäänestyksenä heti. Äänestys alkaa. 31 puolesta, kaksi vastaan, eikä yhtään tyhjääntä. Kaikilla siis on mielipide tästä. Hyvä. No niin, ja sitten siirrymme seuraavaan asiaan. A. Wir stimmen. Niin, äänestämme Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Tässä on kyse maksusta, joka menee Italiaan. Meillä on paljon tarkistuksia. Voimmeko äänestää niitä ainakin jotenkin osittain yhtenä ryhmänä? ainoastaan 14 ulos ja muut yhtenä ryhmänä. Hyvä, kyllä se käy. Sopiiko se kaikille? Kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Kaksi, kolme, neljä. Hyvä on, aloitetaan. Tarkistus kaksi. Ennen kuin minä selvitän tämän, niin me olemme jo äänestäneet. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta, vastaan, uu, tyhjää, hylätty. Minä ainakin luulen, että se oli hylätty. Se oli hylätty. Neljä on hylätty. Viisi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seitsemän pu- puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan,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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten yksi johdanto-osan kappaleeseen koskeva tarkistus puolesta. Tarkistus yksi siis puolesta vastaan. No, tarkistetaan koneäänestyksenä. Hetkinen, meidän... Hetkinen, äänestäkää nyt. Olkaa hyvä. Ovatko kaikki äänestäneet? Minähän sanon tämän, en sano tätä kovin mielelläni, mutta sosiaalidemokraateilla on yksi ääni liikaa. George ottaa kortin pois. Niin, tiedän. 16 puolesta, 16 vastaan. Hylätty. Hylätty. Olisinpa pitäneet sen äänestyskortin siellä. No niin. Nyt äänestämme näin muutetusta mietinnöstä. Koneäänestyksenä kyllä. Ovatko kaikki äänestäneet? Maria? Kyllä sinä voit, Georgiolla on. No niin, 30 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten meillä on yksi siirto budjettiin esittelijämme Giovanni. Lo storno è collegato al... Tämä siirto liittyy siihen, mistä äänestimme juuri äsken Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Ei mitään uutta, voimme äänestää siitä. Äh, den Bericht angenommen. No tietenkin tämä on ihan vain loogista. Me äänestimme tästä mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahastosta on vain loogista, että annamme sitten ne määrärahatkin käyttöön. Eli kuka seuraa tässä esittelijän suositusta? Tekin varmaan, kyllä tekin kaikki varmasti äänestätte puolesta. Hyvä. Kuka vastustaa? Yksi. Tyhjiä ääniä. Yksi. Hyvä. Hyväksytty. Äh, die anderen, die anderen Haushalte? Muut budjetit, äh, Derek. Yeah, thank you. Um... Kiitoksia. Kaksi siirtoa. Molemmat siirrot liittyvät vain henkilöstötaulukkoon. Ensimmäinen koskettaa tässä tuomioistuinta jossa halutaan äh, siirtää palkkaluokka. resigned uh, väliaikaiseksi AD yhdeksäksi ja toinen koskee kuuden väliaikaisen paikan muuttamisesta vakituiseksi paikoiksi. Nämä, liittyy, nämä liittyvät siis näihin artikloihin ja ehdotan, että tuemme niitä. Jaa. Thank you. Uh, uh, we will support the... Uh, Kiitos. Me tuemme esittelijämme, mutta haluaisin vain mainita, että tämä on normaalin menettelyn ulkopuolinen asia, enkä näe sen kiireellisyyttä. Ja mm, hallinnossa tehdään edelleen muutoksia, mutta mm, muutoin pienin muutoksin äh, tukisin kyllä esittelijää. Um, Paljon kiitoksia. Voimmeko äänestää näistä kahdesta siirrosta samanaikaisesti? Tuemmeko esittelijämme ehdotusta? Kuka haluaisi tukea esittelijän ehdotusta? Kuka vastustaa? Kuka äänestää tyhjää? Nämä siirrot on hyväksytty. wir haben unsere Abstimmungszeit ähm, gut genutzt. Wir waren... me käytimme äänestysaikamme oikein hyvin. 20 minuutissa hoidimme kaiken. Nyt meillä on vielä kolme esityslistan kohtaa, nimittäin siinä monivuotiset rahoituspuitteet ja omat varat, nehän kuuluvat yhteen. Sitten meillä on kohta 16, kiinteistöpolitiikka, Sitten vielä kaksi esityslistan kohtaa. Sinä et haluaisi sanoa mitään kiinteistöpolitiikasta. Haluaisin vain sanoa, että tämä lykätään ensi viikolle, sillä vääriä lukuja on toimitettu ja saamme oikeat luvut vasta myöhemmin. No sittenhän me pystymme mahdollisesti vielä nopeammin käsittelemään saman päätöksen tämän budjettivaliokunnan kokouksen, mutta Raimer vai Ivailo? Ivailo. Thank you, Madam Chair. Just... Kiitos puheenjohtaja. Halusin vain briefata kollegoita parlamentin menettelystä. Me sanoimme, että emme aloita monivuotisessa rahoituskehyksestä neuvotteluja ennen kuin saamme ehdotuksen näistä maksamatta jääneistä maksuista viime vuodelta odotamme, että ensi viikon keskiviikkona 27. päivä komissio antaa ehdotuksensa ja sitten näemme, mitä se ehdottaa. Kun sitten meillä on tämä ehdotus vuonna siis ensi viikon keskiviikon iltapäivällä komission kollegion kokouksen jälkeen me kokoustamme ensimmäistä kertaa Irlannin puheenjohtajakauden kanssa. Tämä tulee olemaan puhelinneuvottelu neuvottelu ja ähm, olemme kysyneet valiokunnalta tästä ja puheenjohtaja Laima Sur on antanut valiokunnalle, kaikille valiokunnille kirjeen ja haluaisin nyt tiedottaa tästä asiasta kollegoilla, sillä monet heistä, monet teistä osallistuvat monivuotisen rahoituskehyksiin eri tahoilla. Jotta voimme koordinoida työn hyvin, olemme tai puheenjohtaja Lamasur on pyytänyt valiokunnilta tietoja kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, mitä valiokunnat ovat mieltä neuvoston, neuvoston ehdotuksesta ja siitä, mitä edelleen neuvotellaan yhteispäätösmenettelyssä. Ja se toiseksi, mistä he olisivat eri mieltä neuvoston kanssa. Näin meillä olisi nämä tiedot käytössämme ja meidän pitää luoda tällainen mekanismi, jotta voimme koordinoida neuvotteluja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja oikeusperustasta valiokuntatasolla. Tämän halusin vain tiedoksi antaa. Ja, danke. Raima, irgendwa... Niin, kiitoksia Raimer. Onko sinulla jotain lisättävää? Ei. Anna, ei mitään. Hyvä. Hyvät ystävät, sitten toivotan teille hyvää loppupäivää. Niin, e, kyllä, peruimme täältä jo e, tämän kiinteistöpolitiikan. Meillä on vielä katto päämme päällä, joten ei meidän tässä kauan enää tarvitse mm, keskustella.